kohtaan esityslistalla Eritrea ja erityisesti Abun Antoniosin ja David Isakin tapaukset. Ja ensimmäiseksi puheenvuoron saa Valero, yksi minuutti. Kiitos paljon. Minä puhun Ruotsin kansalaisesta David Isakista, joka on ilman oikeudenkäyntiä vankilassa Eritreassa – Eritrean presidentti käytti iskuja Yhdysvaltoihin estämällä kaikki tuimet. 11 toimittajaa ainakin lähdettiin vankilaan ilman oikeudenkäyntiä. David Isaac heidän joukossaan. Ihmisoikeustilanne ei ole muuttunut Eritreassa, vaikka ulkomaalta painostetaan paljon. David Isakia tuetaan paljon Ruotsissa. Dagens Nyheter raportoi, että hän on vanki numero 36. Hän on ketjuissa, siellä selit ovat täynnä, siellä on kosteaa, he eivät saa riittävästi vettä eikä ruokaa. Ja tärkeintä on kai se, että uskottavista lähteistä vahvistettiin se, että David Isak oli vielä hengissä. Samana vuonna Eritrean hallinnon edustaja sanoi, että David Isakin ei pääse koskaan oikeudenkäyntiin, koska hallinnon mukaan he uhkaavat Eritrean olemassaoloa. Hänen perheensä on tietämätön, samoin kuin me muut, ja siksi tämä päätöslauselma on niin tärkeä. Kiitos. Kiitos. Seuraava edus puhuja on Soraya Post, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Me ryhmänä, SED-ryhmänä, olemme hyvin sitoutuneita työhömme. Me haluamme, että kaikkia perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Tämä on myös syy siihen, että teimme tämän aloitteen. Näemme väkivallan kasvavan äh, toimittajia, demokratia ja ihmisoikeusaktivisteja vastaan koko maailmassa. 16 vuotta on mennyt niin kauan David Isaac ja muita demokratia- ja toimittaja aktivisteja on ollut vankilassa. Davidista on tullut ihmissä oikeuden ja lehdistön vapauden taistelun symboli. Mutta monille ihmisille hän on muutakin kuin symboli. Kotonaan Ruotsissa jossa hänen rakkaimpansa asuvat, on hän kovin kaivattu, samoin kuin muiden toimittajien perheessä myös. 16 vuotta. Tämä on meidän viestimme Eritrean hallitukselle. Antakaa meidän edes kuulla hänestä jotain. Ja meidän viestimme komissiolle on, kuulkaa meitä. Tämä parlamentti on toistuvasti sanonut, että mitään kehitysyhteistyötä ei voida tehdä Eritrean hallituksen kanssa niin kauan kuin he eivät kunnioita ihmisoikeuksia ja vapauta David Isakia ja muita. Ja äh, siitä huolimatta äh, Eritrealle annetaan äh, suurta kehitysapua EU-sta. Meidän päätöslauselmassamme todetaan, että tämä on tällaista business as usual mentaliteettia. Tätä rahaa ei voida antaa Eritrean hallitukselle. Sitä täytyy käyttää kansalaisyhteiskunnan ja demokratian kehittämiseen, eikä antaa sitä hallitukselle. Me emme unohda David Isakia. Puheenjohtaja keske- puhemies keskeytti. Kiitos. Seuraava on Cecilia Wikström, puolitoista minuuttia. Kiitos. Hän on ruotsalainen ja eritrealainen toimittaja, joka on ollut vangittuna yli viisitoista vuotta ilman minkäännäköistä äh, lakimiestä ja täysin sidottu äh, ulkopuolelle. Hänen nimensä on David Isaac David osoitti valtavaa rohkeutta toimittajana. Oman henkensä uhalla hän uskalsi äh, puolustaa äh, kanssaihmisiä ja kertoa heidän elämän äh, kokemuksistaan. Kynä oli hänen aseensa, kun hän taisteli ihmisoikeuksien puolesta. Tänä päivänä hän on vangittuna. Eritrean ihmisoikeusrikkomukset eivät saa jatkua rankaisematta. Nyt on korkea aika, että Ruotsin hallitus ja EUn komissio vihdoinkin käyttää kunnolla vaikuttavia painostuskeinoja. Meidän täytyy ottaa käyttöön esimerkiksi Eritrean hallinnon johtohahmoille matkustuskielto, ja sen lisäksi äh, meidän täytyy saada aikaan äh, laiton veron kerääminen EUn kansalaisilta, jotka ovat eritrealaisia alun perin. Se, että puolustaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia on meidän tärkein tehtävämme EU:ssa sekä kotikentällä että koko maailmassa. Yhdessä voimme murtaa kaikkein pahimmat sorron muurit David Isakin rohkea taistelu sortoa vastaan ansaitsisi Saharovin palkinnon ja tulen hänet siihen nimeämään. Nyt on aika käyttää meidän ääntämme, sitä ääntä, jota David Isakilla ei enää ole. Kiitos. Kiitos eh, edustaja Wikström. Edustaja Gomesilla on teille sininen kortti. Otatteko te sen vastaan? Edustaja Gomes, 30 sekuntia. Wikström, do you know, you said... Hyvä kollega Wikström, te sanoitte, että David Isaac oli ainut eh, eurooppalainen mielipidevanki. Tiedättekö, että tämä ei ole totta? Esimerkiksi eh, naapurimaassa Etiopiassa on etiopialais-britti kansalainen Katsu Jike, joka myöskin on vangittu tapettu, kaapattu ja joutunut vankilaan. Olen erittäin solidaarinen kanssanne, mutta siitä huolimatta olisi väärin sanoa, että David Isaac on ainut henkilö. Edustaja Wikström, 30 sekuntia. I don't think that... Hyvä kollega, minusta meidän ei tule riidellä tästä. David Isaac on hyvin kauan, pian 16 vuotta ollut äh, mielipidevanki. Ja mikäli nyt on sitten toinen, niin se on vielä pahempaa. Joten yhdistetään voimamme ja taistelkaamme molempien puolesta. Ja jos on muita mielipidevankeja, niin se on vain osoitus siitä, että me emme ole tehneet tarpeeksi. Kiitos. Sitten Charles Tannock, yksi minuutti. Rouva puhemies, otan huomioon, kuinka julma hallinto Eritreassa on ja sen äh, rooli maan vaurauden manipuloinnissa vuoden 1991 itsenäistymisen jälkeen. Meidän pitäisi kuitenkin tästä huolimatta keskittyä suurempaan diplomaattiseen kuvaan. Abudi Antonios ja David Isaac. Antion on patriotti, joka on ollut kotiarestissa kymmenen vuotta, ja Isak on Ruotsinkin kansalainen ollut 15 vuotta vangittuna, ja vuoden 2005 jälkeen hänestä ei ole mitään tietoja. Oikeuslaitos on hyvin korruptoitunut, ja hänen tapauksensa on hyvä esimerkki siitä, minkälainen totalitaarinen hallinto Eritreassa nyt on valloillaan. Tuhansia nuoria miehiä pakenee armeijan joutumista ja hallinnon julmuutta. Meillä on valtava määrä pakolaisia ympäri maailman Eritreasta. Se on suurimpia pakolaisten lähtömaita. Tämä on hämmästyttävää, sillä maassa on vain 6 miljoonaa asukasta. Siksi vetoan nyt Euroopan komissioon, jotta se artiklan 96 mukaisesti kotonon sopimuksen jälkeen kulmisen käynnistäisi. Olen vedonnut tämän puolesta ennenkin ja nyt teen sen uudelleen. Kiitos. Seuraava on Maari Kristin Vergia, yksi minuutti. arvoisa puhemies. Kyllä David Isaac on symboli. Hänet pidätettiin syyskuussa vuonna 2001 kymmenen muiden joukossa sillä hetkellä, kun maa vajosi diktatuuriin. Eritreassa ei ole minkäänlaista vapaata lehdistöä tuon päivän jälkeen. Alboni Antonios, joka on ensinnä ortodoksikirkon patriarkka, on myös toinen symboli. Hänet pidätettiin vuonna 2016, koska hän kieltäytyi sulkemasta pois 3000 kirkon jäsentä omasta, omasta kirkostaan. Nämä ovat erittäin... Not any translation to the Czech language. Emme saa tulkkausta tsekin kieleen. Toimiiko se? Mm. Is it now? It's working now. Another, I would say 20 to 30 seconds, okay? Uh, Saatte kaksi 30 sekuntia lisää. No kyllä vähintään, koska minä en ollut edes puolessa minuutissa, kun minut keskeytettiin. No niin, minä jatkan. Aloitan uudestaan eh, lauseen. Olkaa minulle nyt laupeita tässä tilanteessa. Viime kuukausien aikana tilanne on pahentunut. Eh, YK on erityisraportoija on kertonut, että yle järjestelmällisesti siellä toteutetaan ihmiskunnan vastaisia rippumuksia. EUn pitäisi saada Eritreasta parempi, parempi kumppani, kun puhutaan maahanmuutto-ohjelmasta. Siellä on 46 miljoonaa euroa, myös 5 miljoonaa euroa ohjelmia, joiden tarkoitus on kouluttaa rajavartiostoa ja poliisihenkilöstöä. Mutta Eritrea ei pysty hyötymään näistä rahavaroista suoranaisesti. Olen vähän skeptinen, koska on mahdotonta tässä maassa tehdä yhtään mitään ilman, että se käy hallituksen kautta. Mikä on seuraava vaihe? Eli pako, ajetaanko nämä aktivistit ma- naapurimaihin ja koska silloin me voimme lähteä pureutumaan uudestaan maahanmuuton ongelmiin. Ja sitten eh, viimeinen äh, eh, Adaktusson, olkaa hyvä. Thank you, Madam Speaker. Kiitoksia rouva puhemies. Eritrea on yksi kaikkein julmimmista diktatuureista maailmassa. Asaja Safek on pelon hallinnon saanut vallalleen käyttäen valtaansa väärin omaa kansansa kohti. Hän on syyllistynyt rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Hän on yli 10 000 poliittista vankia vanginnut. Nyt me puhumme kahdesta näistä viattomista henkilöistä, kahdesta näistä vangeista, joiden elämän hallinto on tuhonnut. David Isakia ja Buna Antoniusta ei me saa unohtaa, emme saa unohtaa heidän hämmästyttävää rohkeuttaan. Nyt kolme tointa ovat eh, tarpeen. Avun Eritrealle täytyy olla ehdollista ja kaikkien Euroopan unionin jäsenmaiden täytyy periaatteessa eh, kunnioittaa. Tämän lisäksi hallintoa, hallinto täytyy saattaa vastuuseen rikoksistaan ihmisyyttä vastaan. Eritrean kansalla on oikeus elää vapaina ja meidän täytyy tukea heitä, jotta heidän tulevaisuutensa olisi valoisampi. Kiitoksia. Kiitos. Sitten meillä on kaksi puhujaa ryhmistä. Ensin Thomas Tchekovsi, 30 sekuntia. Paní předsedající, já bych chtěl říct, že situace v Eritreji je dlouhodobě vážná. Kiitos Strašující je především politický. Tilanne Eritreassa on erittäin vakava ollut jo pitkän aikaa, erityisesti poliittista tilannetta maassa, koska siellä ei noudateta minkäänlaisia kansainvälisiä sopimuksia, ei ole olemassa minkäänlaista järjestelmää oikeudessa, joka toimisi, ja ei ole vapaita vaaleja, ei ole minkäänlaista oikeusvaltiota. Ja tämän lisäksi se on yksi pahimmista autoritaarisista hallintojärjestelmistä koko maassa. Olen ihan samaa mieltä sen suhteen, mitä EU on jo sanonut. Meidän pitää ryhtyä paljon painavampiin toimenpiteisiin toisin kuin mitä tähän mennessä on tehty. Kiitos. Te todellakin äh, hoiditte asian 30 sekunnissa. Seuraavaksi äh, Göte Guteland, SND-ryhmä, yksi minuutti. Fru talman. Puhemies, äh, tämä kello näyttää, miten paljon aikaa David Isatkilta on varastettu. Lähes 16 vuotta vankeutta, 16 vuotta ti- tietämättömyyttä ja huolta hänen omaisilleen. EUn täytyy painostaa e- Eritrean hallitusta toimimaan. Olemme sanoneet sen aikaisemmin ja sanomme sen uudelleen. Eritrean hallituksen pitää välittömästi kertoa, että David Isak voi hyvin ja vapauttaa hänet. Ja hänen täytyy saada yhteys perheeseensä ja oikeusapuun. Sanat eivät riitä, me tarvitsemme toimintaa. Meidän täytyy saada tietää, että hän voi hyvin. Ja me vaadimme myös, että opposition toimittajien ja syyttömien siviilien vangitsiminen lopetetaan. Ja tässä te näette, kuinka kauan hän on vankina istunut. Näin kauan David Iisakilta on varastettu aikaa ja nyt se riittää. Kiitos. Nyt sitten menettely ilman puhujalistaa. Puhuja on kahdeksan. Annan kaikille yhden minuutin. Ensimmäinen on Jirsi Pospisil, yksi minuutti. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já chci podpořit toto usnesení, které dneska přijímáme. Kiitos, puhemies. Me emme voi tukea tämän kaltaista hallintojärjestelmää. Meillä on kysynyt tässä kaksi ihmisoikeusaktivistia, Isaac ja Antonios, mutta on, tämä on yksi pahimmista hallintojärjestelmistä maailmassa. Se loukkaa kaiken tyyppisiä ihmisoikeuksia. Sen takia kansalaiset hahmotellaan, mielletään orjiksi ja joiden pitää osallistua armeijaan, niiden pitää tarjota sotilasapua olosuhteissa, jotka ovat katastrofaalisia. E, kaikki poliittinen toiminta on kielletty lehdistöltä. Ne, ne jotka tekevät digitaalimaailmassa työtä. Heillä on myös erittäin rajattu poliittinen liikkumavara. Minkälaista taloudellista tukea voidaan antaa tälle maalle, koska se raha menee kuitenkin suoraan korruptoituneelle hallitukselle ja presidentille. Sen takia minä tässä mielessä olen sitä mieltä, että meidän pitää mieltää asia sillä tavalla, että tämän päätöslausuman muuta olemme arvo, arvioimassa tätä tilannetta, joka on erittäin onneton koko maassa. Kiitos Anna Gomes, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Tämä ruotsalaisen erittäinen David Isak on lehtimies, joka on vain yksi lisää tässä surullisessa tarinassa, mutta meillä on myös Abune Antonios, ortodoksikirkon patriarkka, josta emme tiedä myöskään mitään. Hallitus on jo vuosien ajan alistanut ihmisiä kidutukseen, on kyse eliitistä vastaan ihmisoikeustaistelijat. Ei ole yhtään kummallista, ei outoa, että eritrealaiset pakenevat omasta maasta. EU sen sijaan, että se auttaisi näitä eritrealaisia pakolaisia, on neuvotellut uuden sopimuksen antaakseen uudestaan rahaa 500 miljoonaa euroa Eritrealle. Meidän täytyy tajuta, että tämä on todellinen petos eritrealaisille. Eihän EU voi antaa tällaista rahaa ilman, ilman minkälaisia ehtoja, jotta maa siirtyisi demokratiaan. Sitten Notis Marias, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Tilanne Eritreassa on lähestulkoon hallitsematon, sillä hallituksen toimet ovat johtaneet siihen, että 9 prosenttia maan väestöstä on paennut Eritreasta. Ja tämä on kasvattanut Eurooppaankin suuntautuvia maahanmuuttovirtoja. Seksuaalinen väkivalta on ollut tapetilla ei vain naisia kohtaan, vaan itse asiassa myöskin armeijassa. Ja tämä tilanne vain pahenee ja pahenee. Abune Antonius, ortodoksikirkon patriarkka Eritreassa, on myöskin yksi uhreista. Hänet on vangittu kymmenen vuotta sitten. Hän on vuosi 2007 asti ollut vangittuna. Ja myöskin aktivisti David Isaac, joka on vangittu ansaitsee huomioon. Meidän täytyy varmistaa, että kaikki poliittiset vangit nopeasti vapautetaan. Station Kelly, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Eritrea on yksi pahimmista maista, mitä tulee ihmisoikeuksiin, ja tilanne pahenee. Kaikenlaista Äh, väärinkäytöstä tapahtuu varsinkin lasten suuntaan. Ei ole omituista, että ihmiset pakenevat tuosta maasta. 400 miljoonaa ihmistä on lähtenyt kotimaasta. 400 000 ihmistä on lähtenyt kotimaastaan. Ja myös mitä tulee David Isakiin. Hänet vangittiin 2001. Onko hän elossa? Tiedämmekö me edes sitä? Hallituksen velvollisuus on kertoa Isakin perheelle ja muille tilanteesta. ja Antonias on ollut vuodesta 2007 pidätettynä tuntemattomassa paikassa, eikä hän saa ää, äh, lääketieteellistä hoitoa. Meidän ei tule antaa mitään rahaa Eritrealle. Me annamme Eritrealle 200 miljoonaa euroa. Ja meidän tulisi lopettaa tämä, kunnes saamme vastauksia näihin kysymyksiin. Kiitos. Danke sehr. Der nächste ist Herr Doro Claudia. Sitten Sulitsa yksi minuutti. Thank you very much, Madam Chair. Paljon kiitoksia rouva puhemies. Valitettavasti hyvä komission jäsen, emme ole nähneet ihmisoikeusrikkomusten alalla mitään edistystä Eritreassa. Valtava määrä ihmisiä, mukaan lukien lapsia, on vangittu perusteetta ja pidetään vangittuina pahoissa olosuhteissa. David Isakin vangitsemisesta on tullut kansainvälinen symboli lehdistön taistelussa maassa ja hänet pitäisi välittömästi vapauttaa, kuten kaikki muutkin oman tunnon vangit. Tämän lisäksi Avun Antonius, hänet pitäisi vapauttaa ja hänen pitäisi päästä palaamaan patriarkan töihinsä. Meidän tulee tuomita nämä väärinkäytökset. Hyvä komission jäsen, kuten tiedätte, minä vastustan, kuten tiedätte, Deven valiokunnassakin tuen myöntämistä Eritrealle siihen asti, kunnes he nämä väärinkäytökset päättävät, vapauttavat vangit, vapauttavat patriarkan ja niin kauan kuin tämä diktatuuri on valloillaan, me emme voi hyväksyä tukea. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Stanislav Polchak, yksi minuutti. E, Kiitos, puhemies. Minä haluaisin sanoa, että olen täysin samaa mieltä. Se, mitä edellinen puhuja sanoi, allekirjoitan ihan saman. Tämä Eritrea-kuvaus on todella järkyttävä. Se on yksi maailman nuorimmista valtioista, mutta kun puhumme ihmisoikeuksista, niin siellä on jatkuvasti massiivisia ihmisoikeusloukkauksia ja rikkomuksia. Sen takia tämä päätöslauselma on tärkeä, jotta E EUn apu ehdollistetaan. Minusta tuntuu, että on erittäin kielteistä, tai ainakin jos me sanomme, että nämä rahat EUsta vaikuttavat konkreettisesti Eritrean tilanteeseen, mutta meidän pitää saada vastauksia kysymyksiimme. Tämä päätöslauselma on käsitellyt vain näitä kahta ihmistä, kahta vangitua ihmistä, mutta siellä on tuhansia ja tuhansia muita ihmisiä, jotka kärsivät hallituksen sortotoimenpiteistä. Aivan erityisesti kymmenet tuhannet ihmiset, jotka ovat myös joutuvat tekemään palkatonta työtä armeijassa. Ja sitten Denano yksi minuutti. Kiitos rouva puhemies. Eritrean väestö elää aivan onellaan aivan liian pitkään kärsimyksessä. Suljettujen ovien takana tapahtuu kaikenlaista. Siellä on poliittista ja inhimillistä draamaa jatkuvasti. David Isakista on tullut kansainvälinen symboli. Ja monet muut kansalaiset, erityisesti naiset, kärsivät siitä, että heiltä on evätty perusoikeudet ja niitä jatkuvasti laukataan, jos niitä on vielä olemassa. Orjuutta harjoitetaan. Mitä kaikki nämä 400 000 ihmistä joutuvat sietämään, koska paikallisviranomaiset kutsuvat heitä kansallisen palveluyksikön ihmisiksi. EU on yrittänyt vaikuttaa EUn Eritrean tilanteeseen, tarinut 200 miljoonaa euroa, mutta kyllä tämä apu pitäisi ehdollistaa, koska se on minimivaatimus ihmisoikeuksien kunnittamiseksi. Pyydän, että jäsenvaltiot ottaisivat vastaan eritrealaiset turvapaikanhakijat, koska muutoin he joutuvat elämään helvetillisessä olosuhteissa omassa maassaan. Kiitos ja viimeinen Brian Hayes, yksi minuutti. Vice President, thank you very much for kiitos mahdollisuudesta saada sanoa muutama sananen tästä päätöslauselmasta. Ihmisoikeusrikkomukset Eritreassa ovat vakavia, mutta eivät ole sen vakavampia kuin monissa Afrikan maissa, joita me yhä tuemme. Minusta erittäin tärkeää on, että tämä päätöslauselma olisi jälleen kerran selkeä viesti Eritrean hallituksille. Mutta toisin kuin kollegat, minä uskon kuitenkin, että on tärkeää pitää yhteyksiä yllä Eritrean. Tämä on äh, maa, joka tarvitsee jonka pitää ymmärtää omat velvoitteensa kansainvälistä lainsäädäntöä kohtaan ja meidän vaatimuksemme. Minä kävin Eritreassa, olin varmasti ainoa, joka täällä puhuu, joka olen, on, on käynyt viimeisen vuoden aikana Eritreassa. Ja pyytäisin kollegoita tekemään saman, koska ainoastaan osallistumilla me voimme muuttaa politiikkaa Eritreassa. Vain ojentamalla kätemme voimme muuttaa politiikkaa Eritreassa. Ja ne EU-varat, joita, sin, jotka ovat tulleet eh, kehitysyhteistyöbudjetista, ovat eh, muuttaneet eh, tavallisten ihmisten elämää sähköyhteyksiä, aurinkovoimaa, oikeusjärjestelmän rakentamista ja niin edelleen. Minusta on tärkeää, että me pysymme sitoutuneena ja rahoitamme Eritreaa ja että koko tämä keskustelu olisi hieman tasapainoisempi. Kiitos. Kiitos ja viimeinen puhuja tässä keskustelussa on komission jäsen Christos Stylianides. Olkaa hyvä. Madam Chair, dear Rouva puhemies, hyvät kollegat. Ei ole epäilystäkään siitä, että jaan teidän turhautumisenne Eritrean tilanteen suhteen. Ehkäpä jos toimisin parlamentin jäsenenä, sanoisin, nyt riittää. Mutta nyt minä olen toisella puolen tätä täysistuntosalia. Ja olen sitä mieltä, että Euroopan unioni luonnollisesti on huolissaan jatkuvista ihmisoikeusrikkomuksista Eritreassa, erityisesti patriarkka Abune Antoniuksen ja David Isakin tapauksista. Ihmisoikeudet ovat Euroopan unionin ydinarvoja ja ne ovat myöskin Euroopan unionin politiikan prioriteetteja sekä sisäisessä että ulkoisessa politiikassa. Poliittisessa dialogissamme Eritrean kanssa me korostamme niitä. David Isaakin tapaus on ollut erittäin huolestuttava. Hänen summittaisen pidetyksensä jälkeen vuoden 2001 syyskuussa hänen vangitsemisensa on jatkunut ilman oikeudenkäyntiä ja se on hyvin vakava kansainvälisten velvollisuuksien loukkaus jonka Eritrea on tehnyt. Ja samoin voimme tehdä todeta kymmenen muunkin journalistin kohdalla. Me olemme myöskin huolissamme hänen pyytensä Abune Antoniuksen Eritrean ortodoksikirkon patriarkan tilanteesta. Nyt tulee täyteen kymmenes vuosi hänen tuntemattomassa paikassa viettämäänsä kotiarestia, vaikka häntä ei ole koskaan mistään edes syytetty. Me tuomme säännöllisesti kaikkein korkeimmalla tasolla Eritrean hallituksen kanssa keskustelussa tämän kysymyksen esiin ja tuomme esiin tämän muillakin foorumeilla myöskin vuodesta 2001 lähtien YK on ihmisoikeusneuvostossa. Euroopan unioni on usein vedonnut sen puolesta, että ehdoitteen välittömästi poliittiset vangit Eritreassa – vapautettaisiin. Euroopan unioni säännöllisesti pyytää Eritrean viranomaisia ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin toimiin, jotta ne noudattaisivat kaikkia kansainvälisiä sitoumuksia mukaan lukien vapauteen, uskonnonvapauteen tai ilmaisuvapauteen, kokoutumisen vapauteen ja muihin vapauksiin liittyvät oikeudet. Hiljattain YK ihmisoikeusneuvostossa käsiteltiin Eritrean tilannetta ja tämän vuoden kesäkuussa hyväksyttiin päätöslauselma asiasta. Euroopan unioni on yhä sitoutunut seuraamaan myöskin kentällä Eritrean ihmisoikeustilannetta. Euroopan unioni täysin tukee suositusten täydellistä toimeenpanoa Euroopan unionin ja kansainvälisen säännöllisen arvioinnin myötä. Euroopan unioni myöskin tulevaisuudessa tulee painostamaan ihmisoikeusasioissa Eritreaa ja kehottaa Eritrean hallitusta vapauttamaan poliittiset vangit, luonnollisesti mukaan lukeen David Isaac. Tämän lisäksi Euroopan unioni tulee vaatimaan, että kaikki tieto liittyen vankien olinpaikkaan julkaistaisiin ja että heillä olisi mahdollisuus tavata perheitään ja asianajajia – vähin syy tähän ei ole humanitaarinen. Samalla Euroopan unioni yhä tukee uskonnon ja vakaumuksen vapauden toteutumista. Tämä on oikeus, jota kaikkien pitäisi kaikkialla kunnioittaa universaalisten tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteiden mukaisesti. Kiitoksia. Danke sehr, Herr Kommissar. Kiitokset komission jäsen ja keskustelun lopuksi me olemme saaneet kuusi päätöslauselmaehdotusta. Keskustelu on päättynyt ja äänestys on tänään keskipäivällä. Sitten esityslistan viimeinen kohta. Niin. Työjärjestyspuheenvuoro. Madame Vergier. Edustaja Vergier. Niin, hyvä puhemies, minä haluaisin huomauttaa komission jäsenelle, että me halusimme, meitä oli monet, jotka kysyvät näistä varoista, joita EU lähettää Eritrealle. Me saaneet minkälaista vastausta komission edustajalta tähän usean MEPin esittämään kysymykseen? Herra Kommissar. Komission jäsen, onko teillä vastaus tähän kysymykseen rahoituksesta? Die Madame Vergia jetzt nochmal angesprochen hat. Kysymykseen, jonka Vergia esitti. I'm not ready today now to... Minä en tänään vielä ole valmis vastaamaan tähän kysymykseen luonnollisesti. Kunnioitan vaatimustanne, mutta kuten tiedätte, nyt on vaikeaa välittömästi vastata kysymyksiin. Vastaisin mieluummin kirjallisesti. Kiitos. And we'll expect your answer. Odotamme sitten vastaustanne. Seuraava keskustelu koskee Burun